huonoja puolia. Yhdessä voimme kuitenkin tehdä enemmän kuin kukin yksinään. Very much. Kiitoksia komissaari. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys on huomenna. Nyt sitten lopuksi eh, ilmoitan, että istunto jatkuu tiistaina 15. kesäkuuta 2010 yhdeksästä eteenpäin aina keskiyöhön asti. Esityslista on julkaistu ja se on saatavilla Euroopan parlamentin sivustolta. Kiitän vielä tulkkeja ja henkilökuntaa. Istunto on päättynyt.